heti alkuun. Useat valiokunnat ovat päättäneet käynnistää toimielinneuvottelut säännön 69c kohta 1 mukaisesti. Maanantaina 15. tammikuuta olen saanut parlamentilta pyynnön noudattaa sääntöä 69c GUELta, ALDELta, EFDDltä ja ECRltä. Kyseessä on kulttuurivaliokunnan päätös käynnistää toimielinneuvottelut audiovisuaalimediapalveluiden mietinnöstä. Esittelijänä tässä Ferhajen ja Kamerevert. Kulttuurivaliokunnan äänestys järjestetään huomenna. No sitten INTA, ITRE, IMKO, PES ja LIBE-valiokuntien päätös käynnistää Tästä en ole saanut mitään äänestyspyyntöä. Näin ollen valiokunnat voivat käynnistää neuvottelut.